Jolloin toimi eli kesken säännön 39c mukaisesti, sen kappaleen yksi mukaisesti. Ja lausunnot näihin neuvottelumandaatteihin ovat saatavilla meidän kotisivuillamme pääse, täysistuntoon liittyen, ja ne julkaistaan myöskin tämän kokouksen jälkeen. Ja sitten myöskin 69c kappale 2 mukaisesti yhden tai useamman ryhmän edustajat voivat tehdä tähän vastustuksensa, ja jos heidän tämän tämä edustajien kynnysmäärä ylittyy, ja näin voivat estää näiden neuvottelujen alkamisen. Jos ei, jos ei tämä onnistu, niin sitten nämä neuvottelut alkavat. Ja Libe voi aloittaa sitten neuvottelut saman tien, jos ei tätä vastustusta tähän ole.